David Borrelli on poistunut EFDD-ryhmästä 13. helmikuuta alkaen. Hän on nyt sitoutumaton. Rikki Luz Carson äh, jättää ECR-ryhmän 21. helmikuuta 2018 ja hän on nyt sitoutumaton. Edustaja Gerling on jättänyt ECR-ryhmän ja liittynyt EPP-ryhmään 28. helmikuuta 2018. Edust- Edust- puheenjohtaja Ashfordin jättänyt ECR-ryhmän ja liittynyt EPP-ryhmän 28. helmikuuta 2018. Olen saanut EPP Guen EPP-ryhmältä pyynnön nimittäin Didien Kiinan valtuuskunnan jäseneksi Guen